Ich äh, möchte Ihnen Haluaisin tehdä ehdotuksen, että Rova Koppa pitäisi lyhyen johdannon äh, mietinnöstään ja että sitten sen jälkeen kuulisimme laajentumisen pääosaston johtajaa esittelemään komission kannan, mutta hän on ilmoittanut olevansa valmis myöskin tänään aamulla komissiossa hyväksytyn seurantakertomuksen Kroatiasta esittelemään meille lyhyesti. Hyvä, olisi hyvä, jos käyttäisitte puheenvuoron Rova Kopan jälkeen, niin että voimme keskustelussa ottaa senkin huomioon. Sopiiko kaikille tämä? Hyvä. Rova Kopa, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Mietintö lähtee siitä, että meidän täytyy miettiä miettiä laajentumista nyt kymmenen vuotta sen jälkeen, kun oli Kööpenhaminan huippukokous. Meidän täytyy oppia kokemuksistamme ja ymmärtää paremmin, mikä on tilanne, ja tehdä sitten suosituksia tulevaisuutta varten. Tämä on nyt tärkeää nyt, kun olemme talouskriisissä ja meillä on myöskin laajentumisväsymystä. Olen tarkastellut tätä mikroskooppisesti strategian näkökulmasta ja olen miettinyt menettelyitä ja laajentumispolitiikkaa kokonaisuutena. Ja tästä syystä en ole viitannut yksittäisiin maihin, jotta ei unohdeta EUta kokonaisuutena. Ja toivottavasti olette samaa mieltä siitä, että ei ole järkeä puhua jostain maakohtaisista tapauksista, koska meillä on tähän tarkoituksen erilliset vuosikertomukset. Lähes 20 vuotta Kööpenhaminan kokouksen jälkeen, ja nyt kun on Tanskan puheenjohtajuuskausi, Meillä on hyvä mahdollisuus miettiä Kööpenhaminan kriteereitä, muistuttaa niiden tehokkuudesta ja joustavuudesta. Myöskin komissio viittasi tähän hiljattain. Ehdokas maissa on oltava vakaat instituutiot, jotka takavat demokratian ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, markkinatalous. Sen on pystyttävä noudattamaan EU-jäsenyysvaatimuksia ja sen Nämä ovat vaatimuksia, jotka ovat laajentumispolitiikan ytimessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi täydellistä. Mietinnössäni on otettu esiin se, että meidän täytyy muuttaa taloudellisia alikriteereitä, kun otetaan huomioon viimeaikainen kehitys, mutta myöskin täytyy ottaa huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille. Näiden maiden pitäisi pystyä kilpailemaan ja pitämään kiinni talousvakaussäännöistä. Siksi tarvitaan lisäsääntöjä talouskysymyksissä ja meidän täytyy auttaa näitä maita, jotta näissä mukautustoimissa ei menetetä työpaikkoja. Täytyy muistaa, että osa vetovoimasta EU:ssa johtuu sen ainutlaatuisesta yhdistelmästä markkinataloutta, jossa on sosiaalisia standardeja, jotka ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille – ja kohdassa kolme on muistutettu, että tämä sosiaalinen ulottuvuus on jäänyt vähän unholaan laajentumisprosessissa. Sosiaalidumpauksesta on haittaa Euroopan yrityksille ja työntekijöille, joten komission pitäisi löytää keinoja hoitaa tämä asia etukäteen. Mietinnössä myöskin mietitään uskottavuutta laajentumisprosessissa – tärkeä tekijä, joka liittyy ehdollisuuteen ja tehokkuuteen ja integraatiokapasiteettiin EU:ssa. Ensimmäinen kohta liittyy siihen, että Kööpenhaminan kriteereiden joustavuus ja uusi räätälöity komission lähestymistapa eivät saa johtaa kahdenkertaisiin standardeihin ja epäoikeudenmukaisuuteen yksittäisten maiden osalta. Jokaista maata pitää tarkastella erikseen ja niihin pitää soveltaa samoja kriteereitä, mitään lisäkriteereitä ei saa lisätä, eikä mitään liiallisia vaatimuksia pidä tehdä EUn puolelta. Myöskin täällä parlamentissa silloin tällöin näkee tarkistuksia, joissa pyritään että ehdokasmaa on tilanteessa, jos sieltä vaaditaan asioita, joita jäsenvaltioilta ei vaadita. Eli meidän täytyy arvioida edistystä ja muistaa tietysti jokaisen maan erityispiirteet. Oikeudenmukaisuus on siis tärkeä uskottavuuden kannalta ja meidän täytyy myöskin toimia avoimesti ja ennakoitavalla tavalla. Siksi tuen sitä, että komissio haluaa tehdä menettelystä sellaisen, jossa on enemmän näitä benchmarkkeja pitää käyttää prosessissa ja tämän prosessi pitää olla sellainen, että sitä voidaan objektiivisesti mitata. Ehdokasmaiden täytyy tietää, mitä niiltä vaaditaan, jotta neuvottelut käynnistetään. Ja ehdokasvaltioiden olisi tiedettävä tarkalleen, mitä niiden pitää tehdä, jotta ne saavat ehdokasvaltion aseman. Siksi tarvitaan myöskin sellaisia edistyskertomuksia, että niitä voidaan käyttää tiekarttana näiden maiden osalta. Pidän hyvänä komission uutta lähestymistapaa, jossa korostetaan perusoikeuksia oikeuslaitosta ja myöskin sisäasioita, ja samalla korostetaan, että pitää varmistaa tiedotusvälineiden vapaus sekä lainsäädännössä että käytännössä. Viime kädessä on kuitenkin selvää, että tiukka ehdollisuus ei johda mihinkään, jos se ei ole uskottavuutta liittymislupausten suhteen. Siksi on tärkeää, että EU selkeästi uudelleen sitoutuu siihen, että se pitää kiinni tekemistä lupauksista ja täyttää lupaukset, kun ehdot on täytetty, mutta ei myöskään pidä antaa lupauksia, joita ei voida pitää. Jos EU ei voi ottaa jotain maata vastaan, se on parempi tietää etukäteen, ja komission pitäisi varoittaa meille siinä vaiheessa, kun se lähettää meille tietoa jostain maasta. Se ei tarkoita, että mikäli on epäilyksiä, pitäisi heti pysäyttää tämä prosessi. Täysimittainen vaikutusten arviointi pitäisi tehdä siinä vaiheessa, kun sovitaan neuvotteluiden aloittamisesta, ja myöskin pitää korottaa sitä, mitä mukautuksia EU-ssa pitää tehdä, jotta se pystyy ottamaan uuden valtion vastaan. Näin EU syvenee entisestään ja Neuvottelut voivat kestää vuosia, joten toinen vaikutusten arvio neuvottelujen loppuvaiheessa saattaa myöskin olla mahdollinen. Mikäli olosuhteet ovat muuttuneet huomattavasti, se on yksi poikkeus tähän sääntöön. Samaan aikaan täytyy torjua tiettyjä väärinkäsityksiä. Integraatiokapasiteetti tietysti on selkeä tekijä ja ennalta ehkä sillä, että laajentuminen voi edetä – mutta meidän ei tarvitse liioitella. Tähän mennessä laajentuminen ei ole tapahtunut integraation kustannuksella, ja erilaiset laajentumistavat saivat seurakseen perussopimusten uudistuksia, jossa EUn toiminta-aloja laajennettiin. Meidän täytyy paremmin viestiä EUn eduista myöskin vanhoille jäsenvaltioille ja korostaa sen arvoa tärkeänä toiminnan välineenä. Muistuttaisin komission raportista vuodelta 2009, jonka nimi oli viisi vuotta laajentunutta EUta, taloudelliset mahdollisuudet ja haasteet, ja se osoittaa, miten laajentuminen on ollut hyväksi yrityksille ja monissa jäsenvaltioissa 12 uutta jäsenvaltiota on lisännyt EUn painoarvoa maailmassa ja siitä on tullut merkittävä kansainvälinen toimija sekä taloudellisesti että poliittisesti. Mietintö osoittaa, että kaikki ovat hyötyneet laajentumisesta sekä vanhat että uudet jäsenvaltiot ja koko EU. Meidän täytyy viestiä tästä kansalaisillemme ja ottaa nuoret mukaan. Ja meidän pitää ottaa yhteyttä myöskin toimittajiin, kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja taloudellisiin toimijoihin. Sitten kahdenväliset kiistat. Toistan Euroopan parlamentin kannan kahdenväliset kiistat eivät saa olla esteenä laajentumisprosessissa, vaan niitä pitää käsitellä rakentavasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottaen huomioon EUn arvot ja edut. Me kaikki muistamme, että hyvät naapurisuhteet ovat tärkeitä laajentumisprosessissa – mutta perussopimusten mukaisesti ja YK on peruskirjan mukaisesti EU tulee tukea ponnisteluita, joilla ratkaistaan kiistoja ennen EUn liittymistä. Ja tällä tavalla voidaan parantaa EUn vaikutusvaltaa kansainvälisesti ja luoda olosuhteet paremmalle yhteistyölle kumppanien kesken laajentumisen jälkeen. Mutta se, mitä EU voi tehdä kiistassa, on se, että käytetään kompromissiin perustuvaa ratkaisun, menettelyä. Tämä on toivottavaa ja naapureiden väliset kiistat voidaan hoitaa vuoropuhelulla ja meidän täytyy löytää yhteisiä kompromisseja ja meidän täytyy yrittää aina sovitella näitä asioita. No, muut yksityiskohdat löytyvät mietinnöstä, mutta lopuksi korostaisin vielä, että laajentumisprosessin uskottavuus on EUn etu ja se on strateginen tarve. Ilman uskottavuutta EU saattaa menettää muuntautumiskykynsä. Tällä tavalla saattaa herätä epäilyksiä sen suhteen, miten pidämme kiinni lupauksistamme, ja silloin EU luopuisi vallastaan ja tärkeästä välineestä ulkoisissa suhteissa. Kiitos. Grazie, Presidente. Thank you very much. Um, I would like maybe... Kiitos, puheenjohtaja. Kenties voisin aloittaa aloittaa siitä, mihin edustaja Koppa päätti. Eli kyseessä on prosessi ja sen tulokset. Me uskomme komissiossa, että laajentumisprosessin vauhtia täytyy ylläpitää. Jos me haluamme ylläpitää EUn niin sanottua soft poweria, niin emme me ilman tätä pysty onnistumaan EUn kovilla alueilla. Eli miss, jos me emme EUssa onnistu, niin, niin missä muualla sitten voisimme onnistua? Me arvostamme ja pidämme tervetulleena edustaja Kopan valmistelemaa mietintöä. Aivan erityisesti tätä makroperspektiiviä, jonka hän on omaksunut itse mietinnössä. sisällön suhteen meillä on kommentteja, jotka välitämme suoraan edustaja Koppalle, mutta voisin todeta, että sosiaalinen ulottuvuus, jota hän mietinnössä korostaa, on varmasti hyvin tärkeä elementti. Emme usko, että pitäisi lisätä uusia kriteereitä Kööpenhaminan olemassa oleviin kriteereihin, mutta varmasti voisimme tehdä työtä oikeastaan kahteenkin suuntaan, niin että saisimme enemmän sisältöä, substanssia neuvottelumenettelyssä kyseisille luvuille. Ajattelen tässä erityisesti lukua 19, sosiaalipolitiikka, ja niin, että toisi, toimisimme täsmäavun muodossa, niin että voisimme varmistaa sen, että laajentumisprosessin maissa voidaan parantaa sosiotaloudellisia olosuhteita tämän äh, laajentumisprosessin yhteydessä tiellä kohti EUta. Valiovertailu on hyvin tärkeä. Se takaa oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden prosessissa. Täytyy varmistaa, että tästä ei aiheudu kestämätöntä taakkaa kolmansille maille, mutta edustaja Koppahan jo korosti alustuspuheenvuorossaan tätä seikkaa. Mahdollisuuksien mukaan yritämme asettaa prioriteetit ponnisteluissamme, politiikoissamme sillä tavalla, että neuvotteluissa – puitteet määritellään, otamme aivan erityisesti huomioon oikeusvaltion periaatteen ja perusvapaudet. Tämähän muodostaa systeemisen elementin, joka on koko neuvotteluprosessin pohjana tiellä kohti Euroopan unionia. Puheenjohtaja, vielä hetkinen toisesta aiheesta, jos sallitte. Kyseessä on se, että tänään komissio hyväksyi Montinin raportin Kroatian liittymisvalmisteluista. Kenties muistatte, että tämä on osa säännöllistä seurantaamme Kroatian tapauksessa, ja tämä on ensimmäinen kertomus edistymiskertomus äh, sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Syyskuusta 2011 helmikuuhun 2012 on tässä tarkastelujaksona ja siinä tarkastellaan kilpailua, oikeusalaa, turvallisuutta ja vapauksia. Kroatia on neuvotteluissaan tahdissa oikeas, oikealla tiellä ja vielä vaaditaan viime vaiheet, jotta maa on todella valmis jäsenyyteen ensimmäinen heinäkuuta. Olemme sitoutuneita siihen, että Kroatia voi menestyksekkäästi liittyä jäseneksi ja jatkossakin seuraamme tarkasti sitä, miten Kroatia pitää kiinni sitoumuksistaan ja saa tuloksia aikaan. Kroatian integroituminen Euroopan unioniin on yhteinen ponnistus, joka hyödyttää yhtä lailla unionia kuin Kroatiaakin. Halusin lisätä tämän seikan keskusteluun, koska niin kuin edustaja Kopakin omalla mietinnöllään ponnistelee antaakseen laintumisprosessille uutta puhtia. Teidän tuellanne, avullanne varmasti voimme päästä ylitse tästä väsymyksen jaksosta, jonka Koppakin mainitsi. Komissiossa tätä sanaa ei saa edes sanoa, joten en lähde tästä tämän enempää puhumaan. Varmasti tarvitsemme teidän apuanne ja tukeanne, jotta voimme varmistaa, että laajentumisprosessi jatkuu uskottavalla tavalla ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia Länsi-Balkanin maiden kehitykseen ja muutokseen. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Kiitos tiedostanne, liittyvät tämän päiväiseen päätökseen <clears throat> ja myös teidän kannoistanne, jotka koskevat mietintöä. Nyt meillä on lukuisia kysymyksiä täällä. Paljonko meillä on aikaa? 20 minuuttia. Varjostelijat kaksi minuuttia, muut yksi minuutti. Silloin me sitten selviämme tästä. Omin räyttyn. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen Kopan kanssa samaa mieltä siitä, että laajentaminen osallistuminen on tärkeä vastaus EUn haasteisiin tällä hetkellä. Meidän täytyy vahvistaa omaa rooliamme maailmassa ja myöskin vakauttaa lähinaapurustoamme. Laajentumisprosessi on edelleen tärkeä väline tässä mielessä, ja me täytyy kuitenkin olla varovaisia, koska laajentuminen ei sinänsä ole tavoite, vaan se on tapa päästä tiettyihin tavoitteisiin. Se myöskin merkitsee, ja koppakin sanoi, että meidän täytyy tarkastella EUn integraatiokapasiteettia kokonaisuutena. Haluan kiittää Koppa kaikesta, mitä hän on sanonut, mutta minua mietityttää, kun näitä tätä mietintöjä ja suosituksia, olisivatko ne vahvempia, jos osa tekstistä jätettäisiin pois, koska täällä on aika paljon turhia kohtia mielestäni. Mietinnössä pitäisi puhua laajentumisesta, eikä muistuttaa meitä suhteista erinäisiin maihin. Ei myöskään pidä lähteä sivuraiteille. Ja niinhän tässä on tehty, kun puhutaan liittymistä edeltävästä avusta. Ja sitten puhutaan mahdollisista ehdokasmaista. Ja tässä saa sen vaikutelman, että no, te voitte kyllä, kyllä voitte liittyä EU-hun, mutta missä kulkevat sitten EUn rajat? Sitten on kahdenvälisiä mielenkiintoisia kysymyksiä. Onkohan kahdenvälisiä asioita, jotka pitäisi ratkaista ennen kuin aletaan liittymisneuvottelut? Niin, olen jo ihan lopussa. Sitten puhutaan rahoitusavusta kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Sehän on osa tätä liittymisprosessia ja parempi viestintäpolitiikka. Komissiokin haluaa luoda nyt uuden kansallisyhteiskuntavälineen, mutta tässä on puhuttu prosessista, valvonnasta ja EUn jäsenvaltioiden pitää olla mukana valvonnassa. Haluammeko tehdä tätä kaikkea, puheenjohtaja? Ehkä meidän pitäisi lähettää selkeämpiä viestejä. Toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa. Me emme sisällöstä ole eri mieltä, mutta se, miten tämä viesti välitetään, niin siitä pitää tehdä selkeämpi, lyhyempi ja vahvempi. Kiitos. Mikrofoni. Thank you, Mr. Chair. Puheenjohtaja. Minä taas olen sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä mietintö. Kiitoksia, Ravakopa. Se on läheisesti yhteydessä minun visiooni laajentumisesta. Olen iloinen siitä, että voin lukea täältä yhden kappaleen F jossa sanotaan, että jokaisesta maata pitäisi arvioida sen omien saavutusten mukaan ja että edistyksen vauhti määräytyy kriteerien noudattamisen pohjalta ja se, ja se missä on noudatettu, se pitää arvioida avoimella, oikeudenmukaisella tavalla. Tämä minusta ilmaisee sen, miten minäkin ajattelen, miten eh, tällaisen laitomusprosessin tulisi olla luonteeltaan tekninen sen pitäisi olla irralla sisäisistä poliittisista kiistoista, miksi vaalien yhteydessä Länsi-Euroopassa. Tietysti tänä viikonloppuna Alankomainen hallitus kaatui, mikä tuo tullessaan muita ongelmia alankomaalaisille ja saattaa kuitenkin auttaa harjoittaa laajentumispolitiikkaa neuvostossa. Joidenkin maiden tulisi pitää, muidenkin pitää poissa sisäpoliittiset ongelmansa irti ulkopolitiikasta. Myös kahdelliset kysymykset olen myös kohtiin 11 ja 12 mietinnössä. Ja sitten vielä tämä sosiaalinen ulottuvuus, Tänä aamuna työllisyysvaliokunnassa me hyväksyimme lausunnon, joka koskee epakakkosta, jossa puhutaan EU 2020 niin, että se olisi osa näitä la- liittymistä edeltäviä ponnisteluja. Tämä voisi olla, yksikin, tämä voisi olla yksi osa te- vastauksia teidän kysymyksiin, jotka liittyvät sosiaalisiin kriteereihin. EU 2020 voisi olla lähte tälle aivan kuten se on se suunta, johon EUn jäsenvaltiot ovat kehittämässä talouksiaan, on nähtävissä, että olisi hyvä, jos ehdokasvaltiot tekisivät samalla tavoin, niin että ne asteittain voisivat osallistua tähän ja saataisiin aikaan älykäs osallistava talous. Niin, otan mielenkiinnolla yhteistyötä. Tämä on erinomainen perusta, jolta voidaan jatkaa työtä. Kiitos. Duff. I think this is a... Puheenjohtaja. Minusta tämä on äärimmäisen provokatiivinen mietintö, mutta ennen kuin lähdemme repimään Kööpenhaminan kriteereitä levälleen, niin meidän pitäisi kysyä itseltämme, miksi haluamme toimia näin. Mikä nykyisissä me on mennyt niin paljon pieleen, että pitäisi lähteä tyhjältä pöydältä uudelle liikkeelle? Jotkut jäsenvaltiot joutuisivat pohtimaan jäsenyyttään uudemman kerran, jos menemme liian pitkälle tällä tiellä, kun muotoilemme uudelleen liittymiskriteereitä. En minä näe laajentumisprosessia teknisenä, eikä menosta sitä voida aivan sillä tyylillä luonnehtia, jolla edustaja Koppa uskoo. Tämä on periaatteellisesti poliittinen prosessi, ja jos unioni luopuu moraalisista sitoumuksistaan hankkeestaan vaurauden lisäämiseksi, laajentuakseen itään ja etelään, niin Eurooppa tästä kärsii massiivisen menetyksen poliittisena vallan tappiona näin globalisaation aikakautena. Meidän täytyy pitää eh, integraation moraalisesta tavoitteesta kiinni ja pitää sanamme, minkä olemme antaneet mahdollisille jäsenyyttä hakeville maille. Ja sitten kolmanneksi sosiaali- ja talouspolitiikasta ei pidä aliarvioida, miten moninaisia erilaisia vauraustasoja unionissakin vallitsee. henkilön palkkaaminen Belgiassa maksaa 45 euroa työnantajalle. Sitten Bulgaariassa tämä maksaa 2,5 euroa työnantajalle työn työntekijäkohden. Jos yli arvioidaan sosiaalista polkumyyntiä, niin tämä olisi kyllä virhe. Me varmastikin tarvitsemme hieman syvällisempää, pitkällisempää keskustelua ehdotuksista, joita mietinnössä on. Jos liittymisprosessia halutaan muuttaa, niin minä ja ryhmäni haluaisimme, että enemmän korostettaisiin 23 ja 24 lukujen avaamista heti laajentumisprosessin alu, alkuvaiheessa. Tämä on se kokemus, joka meillä on Turkin tapauksessa ja myös Kroatian tapauksessa. Kenties kun vuonna 2015 tai niillä lähestymme taas äh, valmistelukuntaa, niin voitaisiin pohtia sitä, että minkälainen assosiaatiojäsenyysmalli voisi olla soveltuvainen tietyille jäsenyyttä havitteleville maille. Kiitos. Kiitos. Nyt Meillä on vielä Lamsofin mietintö ja sitten puoli kuudelta Unescon edustaja. Sitä ei voida lykätä, joten meidän pitää nyt kuitenkin keskustella tämä tästä mietinnöstä ja sitten kun tarkistuvat esillä hyvin huolellisesti. Ja tästä syystä meillä on lisää mahdollisuuksia tehdä esityksiä. No niin, nyt kuitenkin herra Cassini. Thank you, Chair. First Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin onnitella Koppaa erinomaisesta mietinnöstä, jossa puhutaan tärkeistä elementeistä, jotka liittyvät menestyksekkääseen laajentumistrategiaan. Yksi tarkistuksistani liittyy komission rooliin laajentumisessa. EUn valtuuskunta ja komission edustajat ovat hyvin arvostettuja. Meidän pitäisi käyttää tätä hyväksemme pyytämällä komissiota olemaan aktiivisemmin mukana silloin, kun mietitään, ketkä näissä maissa ovat korruption päätekijöitä. Komission pitää omaksua uusi lähestymistapa, jossa se voisi nimetä konkreettisia esimerkkejä systemaattisesta korruptiosta näissä maissa. Tällä hetkellä komissio voi vain vedota viranomaisiin näissä maissa. Ja komissio nyt haluaa avata neuvottelukappale 23-24 neuvottelujen aluksi. Ja toivottavasti tällä tavalla voidaan vauhdittaa korruption torjuntaa ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaan taistelemista, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä paljon enemmän. Kiitos. Niin, rouva Kopa, minäkin voin vain onnitella teitä mietinnöstä, koska meillä viimeinkin on tässä tilaisuus katsoa asioita eteenpäin, puhua offensiivisesti kokonaisuudesta, kun puhua pikkuaskelista. Mitä me sanomme nuorille ihmisille, jotka nyt vuonna 1990 ja nyt kysyvät, miten tästä mennään eteenpäin, mitä voidaan tehdä? Jos ajattelen kollega Omin Räyttelin puheenvuoroa, se oli niin, niin puolustavaa, että näyttää sitä, että ei halutakaan enää mitään laajentumista, että nyt loppuvaiheesta kyllä keskustelen mielelläni, mutta onko loppuvaihetta, joka voidaan olla lukkoon, josta voidaan lopuksi tehdä päätös, koska 20 vuoden kuluttua maailma saattaa näyttää aivan erilaiselta kuin tänään. Olisi monet lukko loppuvaihe vuonna 1925 ja silloin ei ostu ainuttakaan maata näin ceg jäseneksi. Yksi asia on myös ö, rehellistä se, että katsoo mitä tapahtuu omissa maissa EUn osalta. Silloin voidaan katsoa, että miten voidaan katsoa sitä, että luodaan hallitusta, jota suvaitsee Wilders, joka on kaikkea muuta kuin eurooppa ystävällinen kaikkea minäkin voin hyväksyä. Jos tulee monia tarkistuksia, voidaan sitten katsoa, kuka haluaa laajennusta, millä ehdoilla. Odotan mielenkiinnolla tätä ja on mielenkiintoista kuulla se, mitä komissio sanoi. Ja on hyvä, että meillä on komissiosen Fyle, joka osaa katsoa eteenpäin, niin että me uskaltaudumme ulos omista linnoituksista me uskallamme katsoa ulos eteenpäin. Wildersiä ei tarvita, jos sosiaalidemokraatit menevät hallitukseen. Ja. ja. Gut. Herr Kukan. Ja, Herr Kaiseldörfler, also... Äh, Kaiseldörfler, kyllähän me tietysti keskustelemme poliittisesti äh, maakohtaisesti voimme kysyä, miksi Alankomaissa sosiaalidemokraatit eivät ole valmiita menemään hallitukseen ja ottamaan vastuuta. Ja se siihen kuuluu sekin. Ja, ja das ist leider Gottes das Problem, dass näistä näyttää olevan. Yhä enemmän meillä on oikeistolaisia puolueita Euroopassa, eikä riittävästi löydä, löydä demokraattisia puolueita, jotka muodostaisivat enemmistön niin, että ei oltaisi riippuvaisia oikeistopuolueista. Tämä on todella syvällinen ongelma. Herra Kukan. Sorry to interrupt you, gentlemen. Anteeksi, että nyt keskeytän teidät. Mielestäni Kopan tekemää työtä pitää arvostaa. Länsi-Balkanin maiden tapauksessa on tärkeää korostaa EUn muuttavaa vaikutusta tällä alueella ja millä tavalla sitä voidaan käyttää tehokkaammin. Täytyy myöskin mainita taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Sehän on tärkeä tekijä, mutta niiden merkittävyyttä ei kuitenkaan pidä liioitella. Komissio on yrittänyt viime aikoina olla innovatiivinen lähestymistavassaan integraatioprosessin. Mielestäni tätäkin tulee arvostaa ja meidän tulisi tukea komission aloitteita ja meidänkin pitäisi olla joustavampia Euroopan integraation suhteen. Siis tapauksissa, joita ei voida pitää ihan standarditapauksena, esimerkiksi Bosnia-Herzegovina ja Kosovo. Myöskin pitäisi enemmän puhua Euroopan parlamentin roolista tässä prosessissa, koska monissa tapauksissa me voimme vaikuttaa prosessin kulkuun ja stimuloida tietynlaisia poliittisia muutoksia. Esimerkiksi Euroopan parlamentilla on ainutlaatuista poliittista kokemusta. Meillähän on täällä jäseniä uusista jäsenvaltioista, ja jotka jollain tavalla ovat itsekin olleet mukana integraatioprosessissa – ja tätä kokemustakin tulisi hyödyntää. Kiitos. Gomes. I'd like to thank uh, Eleni Koppa for the... Haluan kiittää Eleni Koppaa mietinnöstä ja mielenkiintoisista elementeistä, joita hän nosti esille. Haluaisin tukea vetomusta so- sosiaalisten standardien hyväksi niin, että ne olisivat näkyvämmin mukana laajentumisprosessissa. Syy sille, miksi sosiaaliset standardit eivät ole näkyvästi mukana tässä prosessissa, johtuvat siitä, että eivät ne niin näkyvästi ole mukana EU-sakaan. Me olemme sosiaalisia standardeja oikeastaan hajottaneet, purkaneet. Ja sitähän omassa kotimaassani tämä sopeuttamisprosessi tarkoittaa – laajentuminen mukaan luettuna näissä hakijamaissa osoittaa sen, että standardit ovat jääneet todellakin syrjään. Sitten me tarvitsemme seurantakriteereitä sen suhteen, miten Köpenhaminan kriteereitä noudatetaan. Tämä pätee eh, myös EU-maihin. Me emme voi olla uskottavia, emmekä voi tehdä työtä pyrkiäksemme tavoitteisiimme, jos samanaikaisesti vaadimme hakijamailta asioita, joita sitten itse tykönämme emme pysty kunnioittamaan. Meillä on liian monia kokemuksia tämän toteamuksen takana. Yhteistyötä kidutuslentojen suhteen. Tähän en edes lähde tämän enempää. Täällä on valtavasti vaikutuksia perusoikeuksiin ja vapauksiin, unionin toimintaan, sosiaaliseen vuoropuheluun ja niin edelleen. Haluaisin nostaa esille huoleni siitä, että kahdenväliset kiistat ja kysymykset Turkin ja Kyproksen suhteen voisivat vajota myös meitä tulevana kautena – kun otamme huomioon ne hyvin provosoivat kommentit, joita Turkin viranomaiset ovat esittäneet. Toivon, että he ymmärtävät, että tällä tavalla toimimalla he eivät pelkästään järkytä Kyprosta, vaan myös unionia. Vigenin. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että ei tässä mietinnössä ole mitään provosoivaa. En ymmärrä, missä herra Duff näkee provokaation. Minusta tämä on hyvä yritys heijasta hiukan pohtia laajentumisen tuloksia ja näkymiä tulevia laajentumisia ajatellen. Tämä myös yritys irrottaa prosessi konkreettisista maista, joita edessämme on laajentumisprosessin myötä. Tältä kannalta katsottuna tämä mietintö on hyvä panos ja se tuo tuloksia ja saa oman lähestymistapamme tähän asiaan hiukan syvällisemmäksi ja uskottavammaksi. On asioita, joita haluaisin mainita. Ensinnäkin minä olen hiukan keptinen ajatuksesta, että mitattaisiin integraatiokykyä Euroopan unionin osalta, koska sitä saattaisivat käyttää ne, jotka ovat laajentumista vastaan, osoittaakseen jatkuvasti, että tällaista kapasiteettia ei ole ja että lopulta vahingoittaakseen koko prosessia. Toisen, toinen asia liittyy seurantaan laajentumiskriteerien osalta. Tuen ajatusta, että luodaan tällainen seurantamekanismi kaikkien jäsenvaltioiden osalta, ei pelkästään laajentumispaiden osalta tai niin osalta, jotka ovat äskettäin liittyneet unioniin, koska nyt tällä hetkelläkin voimme nähdä, että ainakin kolme maata EU:ssa ssa jotka eivät täysin täytä kaikkia näitä kriteereitä. Ja lopuksi mietinnössä olisi ehkä syytä mainita myös, että laajentumismaissa on seurattava meidän strategioitamme hiukan lähemmin. Esimerkiksi EU 2020 strategiaa ei ole mainittu. Ymmärrän, että nykyisessä taloustilanteessa jopa EUn sisällä on vaikea puhua tästä strategiasta, mutta silti meidän tarvitsee laittaa asia myöskin johonkin. Ja lopuksi tämä on hy- hyvä yritys. Muistan keskustelut laajennetussa työvaliokunnassa, kun päätettiin tästä mietinnöstä, että se saattaisi olla hiukan vaarallinen, että me tietäisi, mihin se johtaa. Mutta olen varma, että parlamentti ja ulkoasevaliokunta ovat aina olleet laajentumismyönteisiä ja kysymys onkin nyt, miten tehdä tästä uskottavampaa. Ei niin, että tehdään mietinnöstä sellainen, että meistä kaikista olisi vähemmän innostuneita, mitä laajentumisen tulee, Meillä oli tämä ajatus ja toivottavasti pyrimme nyt katsomaan, että tämä on vain yksi osa EUn politiikkaa. Tänök. Puheenjohtaja. Tämä Kopan mietintö ei ole kiistanalainen ja laajentuminen kaiken kaiken on ollut menestys, mutta en katso, että sama malli sopisi kaikille. Esimerkiksi euroalue, kaikkien uusien jäsenvaltioiden täytyy liittyä siihen, ja no, sehän on katastrofin ainekset kasassa meidän täytyy miettiä maantieteellisiä kysymyksiä enemmän tulevissa laajentumisissa. No sitten tekninen menettely. Tätä täytyy myöskin arvioida poliittisesti neuvostossa. Ja täytyy katsoa näitä määritelmiä maantieteellisesti tai poliittisesti. Ja tähän tarvitaan demokraattista tukea Euroopan kansalaisilta, koska heidän täytyy hyväksyä, millaisia kustannuksia tästä tulee esimerkiksi rakennerahastoihin ja muihin, ja millaisia seuraamuksia tällä sitten on, kun ajatellaan ihmisten liikkumista. Tämä nyt on erityisen tärkeää, kun on saatu, että esimerkiksi Le Pen sai Ranskassa lähes 20 prosenttia äänistä presidentinvaaleissa. Ja on harmi, että esimerkiksi Ukraina ei ole saanut tätä ehdokasmaan statusta. Siellähän demokratia nyt puretaan osittain siksi, että me antaneet sille porkkana sanoa, että teillä on sama status kuin Albania mahdollisena ehdokasvaltiona. Myöskin kohta 12 on hyvä, mutta kaikkien valtioiden pitäisi sopia siitä, ettei kahdenvälisiä riistoja esimerkiksi rajoista tai nimikysymyksistä käytetä aseena jonkun valtion est- liittymisen estämiseksi. Näinhän kävi esimerkiksi Makedonian osalta. Ja toivottavasti Kroatia, kun siitä tulee EUn jäsenvaltio, ei koskaan käytä uutta asemansa estääkseen Serbian liittymisen esimerkiksi, johtuen siitä, mitä tapahtui kymmenisen vuotta sitten. Ja sitten, mitä Kukan sanoi, jo ennen Lissabonin sopimusta Euroopan parlamentilla oli enemmän valtaa hyväksymismenettelyssä, ja se antoi yksittäisille maille mahdollisuuden mitään yksittäisiä maita ei voittu erotella tai käyttää niitä vastaan veto Eli seuraavassa laajentumiskierroksella Euroopan parlamentilla on enemmän valtaa kuin kansallisilla parlamentilla, ja meidän täytyy käyttää sitä hyväksemme tässä menettelyssä. Kiitos. Uh, Herra Scholz vielä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä, että minäkin saan nyt vielä käyttää varjostelijan puheenvuoron. Teillähän on kokemuksia mietinnöistä vuodelta 2006 ja 2018 samasta aiheesta, joten on ehkä hyvä, että jälleen kerran puhutaan periaatteista, että EU on avoin kaikille, kaikille maille, jotka haluavat olla mukana. Ja minusta tämä lähestymistapa löytyy mietinnöstä ja siksi haluaisin kiittää esittelijää tästä voimakkaasta aloitteesta, joka tässä on esitetty mietinnön muodossa. Kolme asiaa periaatteet ovat tärkeitä. Se, että vaikka nyt keskustelussa me käymme asioista keskustelua, joka tapauksessa on tehtävä ymmärtää se, että täytyy toteuttaa laajentuneen käytännön politiikassa, kansalaiset täytyy vetää mukaan, kun me puhumme integraatiosta, kun puhumme laajentumisesta, etenkin nykyvaiheessa, joka liittyy EUn omaan kehitykseen. Siksi integraatiokyky, kykenevyys on vakavasti ottava haaste, vaikka me edelleenkin keskustelemme laajentumisesta ja tartumme tehtyihin, tehtyyn tilanteeseen. Me tehdään selväksi, että 27-28 maan osalta emme pysähdy. Ja kun me puhumme laajentumisesta, silloin täytyy puhua, miten me reagoimme taloudelliseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, ja se on voimakkaasti myöskin esillä mietinnössä, ajatellen nimenomaan sosiaalista ulottuvuutta. Pistän vielä Kööpenhaminan kriteereistä. Minusta meidän pitäisi pitää niistä kiinni. Meidän pitäisi pohtia sitä, miten niitä laajentelee voitaisiin kehittää, mutta meidän pitäisi myös vakavasti katsoa kaikkia 27 valtiota ja katsoa, voitaisiinko saada tämä kompromissi aikaan. Se, mitä tapahtuu esimerkiksi Unkarissa, Alankomaissa, on jo kysymys siitä, miten me ylipäätään itse suhtaudumme perusoikeuksiin ja poliittisiin vapauksiin ja tämä on olennaista silloin, kun me aktiivisesti katsomme, että integraatio tulevaisuudessakin on tehtävä. Ja sitten vielä pari kommenttia. Minulta sopimuksessa ei sanota, että jokaisen maan, jokainen maa voi olla ja sen jokainen maa voi esittää hakemuksen jäsenyydestä. Siinä on pieni ero. Se ei sinä sanota, että olisi olemassa jonkinlainen automatiikka. Tärkeää on, mitä Rova Kopa täällä totesi, on tämä seuranta jälkeen. Sitä täytyy pohtia täsmällisesti. Se on tärkeä asia myöskin väestön mukaan vetämisen kannalta. Romania ja Bulgarian tapauksessa tämä on ollut muissakin yhteyksissä, mutta se ei ole toiminut. Meidän pitää pohtia sitä, ajattelen, kun komissiostakin on puuttunut poliittista rohkeutta käyttää mekanismia, meidän pitäisi pohtia keskustella menetelmistä, jotta saataisiin aikaan uskottava ratkaisu. Tämä on tärkeää ajatellen sitä, että myöskin väestö kokisi turvallisuutta tässä kysymyksessä ja suhtautuisi helpottuneesti laajentumisiin. Meidän pitää myöskin ymmärtää, että Euroopan unioni ja sen kansalaiset ovat saaneet aikaan valtaisia suorituksia – kun mä olin Euroopan parlamentin jäsen, jäsenvaltiota, yhde, oli yhdeksän, nyt meitä on 27. Vuodesta 2004 tähän päivän mennessä jäseniä ottu 13, mistä se on melkoinen suoritus. Ja se on varmaan kaikkein menestyksekkäimpiä politiikkoja, mutta se pitää nähdä myöskin suorituksena. Ja se, että se toimi, on pantu toimeen, että se on toiminut, voidaan tietysti puhua, mikä merkitys on tällaisilla vakautumisvaiheilla, ennen kaikkea nyt kriisin aikana koska kriisiaikanahan me näemme tilanteen myöskin vaalituloksista. Kriisin aikana populistit voivat käyttää kriisiä muita vastaan. Kriisit ovat aina sellaisia, että niin tai oikeistopuoliset ovat käyttäneet niitä kohtaan ovat olleet ulkomaalaiset maahanmuuttajat ja muuten erilaiset ihmiset. Tämä on vanha tarina, joka ei ole mikään uusi asia, ja tänä päivänäkin se on nähtävissä uudestaan. Ja jos me emme saa tätä otettu huomioon ja rikottua tältä kärkeä, meillä on ongelma. Meidän pitää järkevällä tavalla pohtia sitä, minkälaisia vastauksen voimme antaa laajentumisen yhteydessä. Koska se, että vain viedään asioita lävitse, ei ole mikään yksin ratkaisu sekään, koska silloin on yhä vähemmän tukea, sillä silloin menetään perustat. Tämä kuuluu myös kysymys laajentumiskyvystä. Rova Kopahan viittasi täällä siihen, että tämä olisi tärkeä näkökanta. Rova Uomen Räytten sanoi asian vielä selvemmin. Mutta se, mitä minä sanoin, tämä on selvä tapaus. Jokaisessa tapauksessa meidän pitää kansalaisille perustella yhä selvemmin, samoin myöskin meille itsellemme, mikä tilanne on, missä vaiheessa voi käydä niin, että Euroopan unioni enää voi toimia luultavasti. Viittaisin tässä nyt primäärioikeuteen, jossa on 30-85 jäsenvaltiota, jotka sitten yksimielisesti joutuvat muuttaa sopimuksia, silloin tulee ongelmia, tarvitaan toisen tyyppisiä ratkaisuja. Vakuutuneita siitä, että Lissabonin sopimus oli äh, ratkaisu 12 uuden jäsenvaltion valtion liittymiseen, että Euroopan unioni tarvitsee lisää vahvistusta päätösprosesseihin ja silloin tarvitaan uusia askelia, mutta tämä merkitsee sitä, että vuonna se, mitä Salonikissa mm, on luvattu Länsi-Balkanin maille. Mutta nämä asiat on saatettava jotenkin yhteis, sopusointuu keskenään. Valtioiden täytyy täyttää ehtoja. Ei voi olla mitään alennuksia. Mutta meidän pitää myös tehdä työtä sen parissa – jos me haluamme laajentua laajemmin, että meidän rakenteemme sopeutuvat paremmin. Mukaan luettuna myöskin nämä parlamenttirakenteet. Ja tämä yhteys on nähtävä selvemmin, jos halutaan menestystarinaa. Rova Kopan mietintö on hyvä perusta tälle, mutta tarkistusten myötä varmastikin voimme vielä katsomaan, missä voimme tiukentaa kantoja. Mutta se sitten jää tässä jatkomenettelyyn. Bulgarian ja Romanian osalta, muidenkin esimerkiksi osalta, Kroatian osalta olemme hyvin voimakkaasti kiinteet huomiota esimerkiksi oikeuslaitoksen korruptioon. Niistä on puhuttukin täällä jo. Nämä syöpäkasvaimet ovat hyvin, niiden pitää tehdä mahdollisimman vaikeaksi edelleen kehittyminen. Ja tässä asiassa pitää toimia selkeämmin, voimakkaammin, jotta syntyy toimintakykyä. Rova kova. Yksi asia, tämä integraatio, suoritus, tämä pitäisi ehkä mainita tässä mietinnössä ja lisätä, että maissa on tehtävä, jäsenmaissa on tehtävä selväksi, että kaikki uudistukset tai hakijamaissa on tehtävä selväksi, että uudistukset on tehtävä, on tehtävä joka tapauksessa. Ei, niitä uudistuksia tehdä ö, Euroopan unionia varten, vaan siksi, että ne ovat ainoa tie jo saada aikaan taloudellisesti ja sosiaalisesti menestykäs, val, menestykäs valtio, joka on myöskin oikeusvaltio. Tämä on hyvin tärkeää tehdä selväksi ehdokasmaissa. Työtä ei tehdä pelkästään Euroopan unionin hyväksi, vaan työ tehdään omaksi hyväksi. Tämä on sellainen asia, joka keskustelussa on usein jäänyt vähälle huomiolle. Hallituksetkin usein sanovat, että Tämä on ikävää, mitä ne joudutaan tekemään, mutta nämä tyhmyrit Brysselissä vaativat sitä, ja tämä ei suinkaan lisää Euroopan unionin suosiota. Joten tämä olisi syytä ottaa huomioon keskusteluissa, ja on syytä intensiivisesti keskustella tästä kysymyksestä. Tässäkin vaiheessa tämä on hyvin tärkeää, ja täytyy katsoa, olisiko niitä tarkistuksia, joissa voitaisiin tämä tai esille tai pitäisi kutsua parisen asiantuntijaa, pitää kenties pieni kuuleminen. Myös tämä on niin perustavallatuinen aihe, ettei tätä voida hoitaa millään perusmenettelyllä, vaan meidän pitäisi todellakin äh, käydä perustavallatuinen keskustelu omasta kannastamme. Porova Koppa, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I want... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegoita kommenteista te kaikki tiedätte, että tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Mutta lähinnä halusin lähettää selkeän viestin laajentumisprosessin uskottavuudesta ja juuri sitä, mitä yritän tehdä tässä tekstissä. No sitten ihan lyhyitä huomioita. Tavoitteena ei nyt ole lähteä repimään näitä Kööpenhaminan kriteereitä, ne ovat toimineet hyvin, mutta nyt kymmenen vuoden kuluttua meidän täytyy miettiä tätä prosenttia. Ja tätä minä yritän nyt tässä tekstissä tehdä, ja odotan nyt teiltä tarkistuksia, joilla voidaan rikastaa tätä tekstiä. Mutta en mitenkään halua heikentää Kööpenhaminan kriteereitä. Jotkut mainitsivat sen, että meidän täytyy korostaa Euroopan parlamentin roolia tai komission roolia. Olen täysin samaa mieltä. Kaikki, mikä vahvistaa uskottavuutta, on tervetullutta. Mielestäni tärkeää on saada kansalaisyhteiskunta mukaan laajentumisprosessiin enemmän kuin tähän mennessä. Eli kansalaisyhteiskunta mukaan ei pelkästään ehdokasmaissa IPA 2 kautta. Siellähän voidaan tehdä yhteistyötä myös kansalaisyhteiskunnan, ei pelkästään hallituksen kanssa, vaan myöskin jäsenvaltioissa, meidän täytyy saada ihmiset vakuutuneeksi omissa maissamme siitä, että tämä on prosessi, joka kannattaa pitää elossa. Sitten neuvotteluluvut 23-24 heti alussa. Aivan. Perusoikeudet, sisä- ja oikeusasiat ovat tärkeitä ja ajan mittaan niistä tulee yhä keskeisempiä tässä prosessissa. Ja tietysti olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on asia, jota meidän täytyy korostaa ja tämä pitää hoitaa aluksi eikä prosessin keski- tai loppuvaiheessa. No tietysti vastaanottokyky ei ole mitään teknistä, enkä halunnut sellaista viestiä millään tavalla lähettää. Tämä on fakta, mutta se on myöskin jotain hyvin poliittista. Ja minua kiinnosti tämä käsite jonka entinen kollega Viersma, jonka hiljattain tapasimme, hän puhui poliittisesta vastaanottokyvystä. Ja tämä on mielestäni aika mielenkiintoinen käsite. Sitten sosiaaliset standardit. Tavoitteena ei ollut lisätä mitään sosiaalisia kriteereitä näihin kolmeen muuhun kriteeriin. Mitään akita ei ole, mutta eurooppalaiset sosiaalistandardit ovat tärkeitä ja me haluamme pitää niistä kiinni. Ja olen kiitollinen komissiolle ja, ja Sanille henkilökohtaisesti. Hän todella yritti löytää tavan, jolla voimme päästä sopuun. On tärkeää, että Euroopan instituutiot ovat samoilla linjoilla näissä kysymyksissä, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys. Kiitoksia ja määräaikatarkistusten jättämisellä on 8. toukokuuta ja odottelen teidän panostanne. Ja kiitoksia tästä kiintoisasta keskustelusta. The, the, the uh, Chairman Brock, before he... Puheenjohtaja Brock, ennen kuin poistui paikalta tästä salista, teki mielenkiintoisen ehdotuksen – niin että voisimme pohtia aihetta syvällisemmin esimerkiksi kuulemisten, asiantuntijoiden kuulemisen kautta. Tämä on hyvä ajatus. Nyt 8. toukokuuta on liian pikainen ajankohta tarkistuksen määräajalle. En tiedä, onko edustaja Koppa samaa mieltä, mutta... The, I mielestänikin meidän pitää miettiä paljon enemmän näitä kysymyksiä. Eli jos tätä päivämäärää voidaan muuttaa, niin se olisi hieno juttu. We have to finish the debate now because... Niin päätämme nyt tämän keskustelun, koska kollegamme Lambsdorff nyt odottelee. This debate, but... Um... <laughs> puhua tässä keskustelussa, mutta... No sitten voitte jatkaa. Se on oikein ystävällistä. No, but I agree with Andrew and... Olen yhtä mieltä Andrewn kanssa. Minusta tämä mietintö on niin tärkeä, että meidän pitäisi käyttämään aikaa siitä keskusteluun. Olisin eri mieltä siitä, että meidän pitää nyt täysin toimia yhdellä tavoin kuin komission kanssa. Jos olemme eri mieltä kuin komissio, niin se on arkielämää, mutta minusta meidän pitäisi käydä tämä keskustelu. Mutta nyt tulen omaan mietintööni, joka on seuraava asia esityslistalla. Ja se on äh, parlamentin suositus neuvoston liittyneen kansakuntien yleiskokouksen 67 istuntoa varten. Tämän teen nyt saksaksi, eli ne, jotka tarvitsevat kuulokkeet, voivat tätä kuulokkeet nyt päähänsä. Puhun hitaasti tällä välinä kerron asioita, jotka ovat vaan tärkeitä, niin että kaikki voivat laittaa kuulokkeet päähänsä, kun vielä täällä puhut. Ja, äh, di- Tänä vuonna olemme jakaneet tämän seitsemään kappaleeseen siitä syystä, että joka vuosi Viime vuonnakin New Yorkissa oli ulkoasianvaliokunnan valtuuskunta. Halusimme asettaa prioriteet oikein mietintöä varten. Se on sieltä, mikä on järkevästi saavutettavissa. Seitsemän lukua keskittyy erityisesti Euroopan unionin rooliin yhdistyneissä kansakunnissa ja yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä. Suurta merkitystä on paikallis- globaalilla hallinnolla, maailmallisella hallinnalla, ja sitten painopisteenä on rauha ja turvallisuus. Luku, joka käsittelee Euroopan unionia YKssa, käsittelee edelleenkin sitä, että parlamentti on sitä mieltä, että näkyvyys ja johdonmukaisuus Euroopan unionin osalta on varmistettava. Kysymys on kaikkea siitä, että täysin pannaan toimeen päätöslauselmat, jotka koskevat Euroopan unionia, jotka Lissabonin sopimuksen eh, hyväksymisen jälkeen ovat tulleet välttämättömiksi. Nämä on täysin pantava toimeen. Se on hyvin tärkeä tavoite samoin kuin koordinointi on parantaminen turvallisuusneuvostossa kaksi jäsenvaltiota, nimittäin Iso-Britannia ja Ranska ovat tässä esittäneet varauksensa, koska niiden koordinointisuoritukset ovat jääneet jälkeen. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole pysyviä jäseniä, ne ovat tavallisesti toimineet huomattavasti paremmin. Toinen asia, maailmanlaajuinen hallinta, global governance, tässä on tietysti kysymys siitä, että on Euroopan strateginen etu tämä kysymys. Me haluamme, että jäsenvaltion edustajat Euroopan unionin jäsenmaista ja EUn edustajat itse ovat järjestelmällisesti yhteistyössä kahdenvälisten ja monenkeskisten kumppanien kanssa ajoissa niin, että aiheita voidaan työstää. Me haluamme turvallisuusneuvoston laajaa uudistamista tämä aihe ei ole pelkästään sellainen, että se liittyisi jotenkin paikkojen täyttämiseen ja lukumäärään, vaan työskentelytapaan. Ehdotamme, että tuettaisiin toimenpiteitä, joita ad hoc-työryhmä on tehnyt, jotta uudelleen elvytettäisiin täysistuntoa. Nämä ovat tärkeitä myöskin liittyen tähän yleiseen hallintoon. Sitten rauha ja turvallisuus, kolmasosa siinä puhutaan ennen kaikkea paremmasta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken rauhan rakentamisarkkitehtuurin puitteissa. Tässä on kysymys ennen kaikkea konfliktien ehkäisemisestä, siviili- ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja Euroopan unionin tuesta siviilikapasiteetin arvioinnissa. Tärkeä asia on myös naisten osallistuminen kaikissa rauhanprosessin vaiheissa on osoittautunut empiirisesti, että siellä missä naiset ovat voimakkaammin mukana, löytyy enemmän ratkaisuja, jotka ovat eh, kestävämpiä. On tarkoitus edelleen työtä sen parissa, että vastuu suojata, suojella, siis suojeluvastuu vahvistuu. Ennen kaikkea siinä mielessä tehdään selväksi, että sekin on sellainen, että siihen liittyy ehkäisevä eh, ulottuvuus ja että se on käsite, joka on tärkeä konfliktin jälkeisessä jälleenrakennusvaiheessa. Tärkeä asia on, tiedän, että olemme täällä parlamentissa valiokunnassa, jossa on puhuttu paljon myöskin tästä asiasta, kun luotiin ulkoasian hallintoa, että saadaan tällaisia sovittelurakenteita, että niitä vahvistetaan, että saadaan aikaan parempaa suuntaa tälle, enemmän välivaroja ja että saadaan parempaa yhteistyötä Euroopan ulkosuudenhallinnon ja, ja YK pääsihteeristön poliittisen osaston välillä. Sitten on neljäs osa, joka koskee ihmisoikeuksia. Siinä puhutaan ennen kaikkea kansallisista kyvyistä noudattaa ihmisoikeuksia, ylläpitää niitä. Siitä todetaan, että ne ovat yksi tärkeä osa YK-työtä, mainstreaming. Puhutaan siitä, että pitäisi vahvistaa tätä yleistä vuotuista muuttaa äh, arviointiprosesseja ja sitten myöskin erityismenettelyt, joiden osalta tämä pitäisi voida panna toiminnan nopeammin. Viides osa koskee sitä, miten demokratia voidaan parhaiten tukea. Minä olen sitä mieltä yhdessä monien kollegojen kanssa, että demokraattisten prosessien tuen laajentaminen – merkitsee sitä, että sitä intensisoida itse vaalien lisäksi laajemmalle koskemaan poliittisia puolueita, parlamentteja ja että kansalaisyhteiskunnan nuoruuden, nuorison osalta ja naisten oikeuksien edistämisellä täytyy olla erityinen rooli. Tässä on kysymys myöskin rahoituksessa tuesta, mutta myös inhimillisestä tuesta, siis henkilöresursseista, eli siitä, että asetetaan henkilöstä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Demokratian tukeminen on yksi Euroopan unionin ulkopolitiikan ydinkysymyksistä, ja sen pitäisi heijastua myöskin suhteessa YK. hon Kehitysosassa teksti on hiukan hajanainen. Ne, jotka ovat se lukeneet, ovat varmastikin jo todenneet tämän. Siinä on kysymys ennen kaikkea siitä, että arvioidaan yhteistyötä kehitysvaliokunnan kanssa. Se tulee tekemään oman lausutonsa ja kehitysvaliokunnan kollegojen kanssa käydään sitä asiaa, sitä keskustelua sen osalta, mitkä näkökannat ovat sellaisia, että niitä pitäisi erityisesti painottaa. Sitten suositukset, jotka ovat sen jälkeen luettavissa, niissä on kysymys siitä, että myös neuvostossa pitäisi pohtia sitä, miten saataisiin aikaan suurempaa yleistä kiinnostusta YKta kohtaan vedettynä vetää esimerkiksi mukaan paremmin, paremmin parlamentit. Minusta tämä on hyvin tärkeä kysymys. YK on arvostettu instituutio, mutta kuitenkin tarkemmin tarkasteltuna huomaa, että useimmat ihmiset eivät tiedä, miten työ YKssa sen eri pilareissa toteutuu. Tarkempi, lähempi parlamentaarinen osallistuminen voisi muuttaa tilanteen, voisi myöskin muuttaa sitä, miten suhtaudutaan YKhon. Käytännön havaintoja päivämäärä tarkistuksille on kello 12. 9. toukokuuta, 30. 30. toukokuuta haluamme valiokunnassa käsitellä tätä lopullisesti äänestyksineen ja kesäkuun alussa tämä pitäisi esitellä neuvoston työryhmälle, joten olisi hyvä, että nyt toimisimme tässä aikaa ajatellen, käsikädessä neuvoston kanssa ajatellen myöskin sitä, mitä tukea ulkoasian vali- hallinto voisi saada tämän, osa- tämän osalta. Tämä on hyvin tärkeää. Syvälliset kiitokset tarkkaavaisuudestanne. Odotan mielenkiinnolla puheenvuoroja. Thank you, colleague. Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja on Preda, olkaa hyvä puheenjohtaja. Nyt toista kertaa olen EPPn harjoesittelijä tässä aiheessa ja haluan kiittää edustaja Lansdorfia hyvin kattavasta mietinnöstä. Muutamia kommentteja. EUn rooli YKssa. Ensinnäkin se, että meillä olisi yksi ainoa johdonmukainen viesti. Meidän täytyy unionissa koordinoida työtämme sisäisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava yhteisymmärrys siitä, mikä Euroopan unionin status YK-järjestelmässä pitäisi olla. Meidän pitää päästä keskenämme sopimukseen. Vain tätä kautta kumppanimme voivat ymmärtää, että meillä on edessämme samat nuotit ja sama tavoite. Me tarvitsemme myös päätöslauselmalle jonkinlaisen täytäntöönpanostrategian, koska edelleenkin on tulkintaeroja havaittavissa. Tämä nousee esille eri kokouksissa. Uskon, että on nyt aika ulkoasianhallinnon arvioida, miten tätä päätöslauselmaa täytäntöön pannaan. Ja tämä auttaisi meitä arvioimaan sitä, mikä toimii hyvin ja missä vielä olisi parantamisen varaa. Minusta tarkkailijajäsenyyttä täytyisi ensin oikealla tavalla täytäntöön panna ennen kuin sitten pyrimme täysjäsenyyteen. säilyttämissuojeluvelvoite on äärimmäisen tärkeä. On hyvä ajatus, että ei lähdetä ennakoimaan tai kiirehtimään tätä keskustelua, koska sitten vastuu suojelusta kenties ja taka-alalle. Ja sitten välittäminen. Tässä neuvoston pitäisi oma, omaksua jonkinlainen äh, inklusiivinen lähestymistapa. Demokratia kehityksen edesauttamisessa olisi hyödyllistä mainita olemassa olevien rahoitusvälineiden käyttömahdollisuudet. Aivan erityisesti kun ajattelemme riippumattomia kansalaisjärjestyksiä. Egypti ja valko ovat tästä antaneet meille hyvän opetuksen ja siellä kansalaisjärjestöt ovat aivan keskeisen tärkeitä kehityksen kannalta. Tästä aiheesta tulee tarkistuksia ja odotan kovasti erinomaista yhteistyötä esittelijän kanssa jatkossa. Tarkistusten määräajasta, tässä oli puhe 26.5. esillä, onko ylimääräistä aikaa käytössä. Ilmoittakaa tästä. Next and last speaker. Ja sitten vielä Muniz. Grazie, presidente. Kiitoksia. Puhun nyt YK-työryhmän jäsenenä, mutta kollegamme Kretu, joka on sosiaalisten varjoesittelijä, on varmaan samaa mieltä kanssani ja hän keskittyy sitten enemmän kehityskysymyksiin. Haluaisin vielä kiittää Lambsdorffia tästä mietinnöstä ja päätösasemaesityksestä, joka on hyvin täydellinen. Ja mehän olemme seuranneet tätä työryhmässämme ja katsoneet, millainen rooli EUlla on YK yleiskokouksessa. Mutta sitten teemme muutamia tarkistuksia tämän mietinnön täydentämiseksi. Ensinnäkin, mikä on EUn rooli YKssa meidän pitää nyt palata muutamaan kohtaan mietinnössä, minun mietinnössäni, joka koskee EUta ja monen välisyyttä. Siinähän parlamentilla oli kunnianhimoinen rooli parlamentin suhteen e- YKssa. Sitten rauha- ja turvallisuusosiossa siinä on viitattu naisiin konflikteissa ja meidän täytyy mainita myöskin vuoden 2000 päätöslauselma, jossa otettiin sukupuolikysymyksiä siinä konflikteissa, eikä niistä vain mainita, vaan siinä on puhuttu yksityiskohtaisesti siitä, että naisten mukana ollut konfliktien ratkaisujen löytämisessä. Sen pitää olla transversaalinen kysymys YKssa ja pitää viitata naisiin myöskin rauhan ylläpito operaatioissa, humanitaarisessa avussa ja kun autetaan sukupuolisen väkivallan uhreja, ja kun puhutaan reintegraatiosta ja tietysti kun sitten solmitaan rauhansopimuksia. Sosialisteina voimme tehdä omaperäisen lisäyksen. YKssa toistuva ongelma, ja erityisesti sen jälkeen kun naisosasto perustettiin, liittyy rahoitukseen. Ei voida luoda instituutioita, jos ei ole riittävästi rahoitusta niiden toimintaan. Ja nyt ehdottaisin, että perustettaisiin, no ei nyt puhu mistään veroista, mutta ehkä jäsenvaltioiden maksuista voitaisiin rahoittaa tietyllä prosenttimäärällä YK naisjärjestöä. Se voisi olla 0,01 prosenttia, mutta kuitenkin sen pitäisi olla suhteessa siihen politiikkaan, jolla tuetaan naisia. Sitten osassa puhutaan suojelusta. No me viittaamme uuteen termiin, eli vastuu suojelun aikana. Ja neuvostossa EUhan rahoittaa eniten YK operaatioita. Ja sitten kun puhutaan sovittelusta, ehkä sinne voitaisiin lisätä yksi virke, jossa puhuttaisiin ennaltaehkäisevästä diplomatiasta. Näin voidaan täydentää tätä kohtaa. Ja sitten voitaisiin tarkastella mahdollisuutta EUn ja YKn välillä, kun ajatellaan sovittelukapasiteettia. Ja tämä pooling ja sharing aloite yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitäisi laajentaa ja ottaa siihen mukaan myöskin sovittelu. Sitten demokratian tukeminen. Meidän pitäisi ehdottaa, että YK on joukot voisivat suojella myöskin kansainvälisiä vaalitarkkailijoita. Ja jos tämä ei ole YK mandaatissa, niin sitten tässä loppuvaiheessa rauhanprosessissa, eli kun järjestetään vaalit, niin usein näitä ei voida järjestää, koska tarkkailijat eivät ole suojassa ja YK joukolle ei ole mandaattia. Eli tätä mandaattia pitäisi laajentaa siihen asti, kunnes vaalit on järjestetty. Sitten nämä suositukset, kun ajatellaan lähi tilannetta, meidän täytyy miettiä vuoden 1974 aloitetta YKssa, eli ydinasesta vapaa Lähi-Itä. Nythän siellä varustautuminen on ja alkanut. Iranin tilanne on huolestuttava. EU pitäisi tiukemmin puhua näistä asioista. Tästä on keskusteltu yleiskokouksesta, eli Lähi-Itä ilman Adin ydinaseita. No sitten lopuksi vielä yksi asia, joka ei ehkä ole niin tärkeää sitten on. Eli meidän pitäisi lisätä myöskin korkea edustaja näiden suositusten vastaanottajaluetteloon. Kiitos. So. Ja, vielen dank. Kiitos. Niin, olemme nyt prosessin alkuvaiheessa ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. Mielen ajatus siitä, että olisi tietty kiintiö naisten, naisille työn osalta YKssa. Täällä mainittiin, että UN Women on hiukan ongelmissa. Voidaan katsoa, että pitäisikö käyttää kiintiötä. Tästä voidaan keskustella varjoistelijoiden kanssa. Miettiä sitä, voidaanko sitä suositella. Mutta muuten haluaisin vain sanoa, että tässä on nyt väärinkäsitys, että kyllä se olisi siis niin, että 26.4. ei ole määräaika, vaan 9. toukokuuta tarkistuksille. Ja sitten käynnistämme prosessin niin, että saamme asian hoidettua järjestykseen. Anteeksi ja kiitoksia paljon joudun välttämättä kuitenkin nyt lähtemään, mutta teemme työn yhdessä loppuun. Äh. Kiitos. Siis määräaika tarkistuksella on 9. toukokuuta. Tällä kerran haluaisin tehdä ehdotuksen, josta on siitä keskustelua Kopan kanssa. Ajattelen keskustelua, joka käytiin, että kun tarkistuksia on, että ehkä Rova Kopa tämän keskustelun tarkistelun osalta voisi ehkä tehdä päätöksen toisesta mietoluonnoksesta niin, että olisi jälleen aikaa enemmän keskustelulle, niin että tavoitteena olisi viedä asia ei kesäkuussa, vaan vasta heinäkuussa täysistuntoon. Jos tämä sopii, voisimme, pitäisimme kiinteistä 8. toukokuusta, mutta tällä mahdollisuudella voisimme päästä tehtäväksi toisen mietinnön, mutta en halua päättää asiasta, keskustella asiasta ilman rova kopaa, mutta tämä olisi mahdollista ajatellen menettelyä ei näytä olevan mitään vastalauseita. Nyt siirrymme sitten viimeiseen kohtaan esityslistalla.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 I would like to introduce you Janis Karklin. Niin, Janis Karklins, te olette Unesco-viestinnäyttelystä vastaava apulaispääjohtaja ja keskustelemme teidän kanssa nyt niin Unescon toimista Välimeren telefonissa maissa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ajatellen yhteistyötämme, jossa on mukana myös EUn varoja. Joka tapauksessa yhteistyö YK virastojen kanssa on hyvin tärkeää, joten tästä syystä haluaisimme pyytää, että te käyttäisitte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank, thank you, Mr. Chairman, and uh, uh thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että sain tilaisuuden Unescon puolesta esitellä lyhyesti toimintaamme mielipidevapauden alueella, tiedotusvälineen kehityksen alueella Pohjois-Afrikassa arabimaissa. UNESCO maailmanlaajuisesti tunnetaan parhaiten työstä, joka liittyy maailman kulttuuriperinnön suojeluun, mutta vuosien ajan UNESCO kuitenkin on myös aktiivisesti työskennellyt kysymysten parissa, jotka liittyvät mielipiteen vapauteen, lehdistön vapauteen. Ja me olemme nyt toimineet erinäisten toimien kautta. Ensinnäkin tällainen järjestelmän lähestymistapa, joka liittyy eh, lehdistövapauteen lainsäädännön kautta. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa siinä, että autamme heitä sopeuttamaan medialainsäädäntöään, eh, mielipiteenvapauslainsäädäntöään eh, ja lainsäädäntöä, joka koskee tiedonsaantia myöskin niin, että ne vastaisivat kansainvälisiä normeja. Nämä ovat ensimmäisiä toimia, joihin UNESCO ryhtyi arabikevään jälkeen Tunisiassa, Egyptissä, myöskin Jordaniassa. Ja nyt valmistelemme työtä uuden Libyan, uusien Libyan viranomaisten kanssa. Suuri näkyvyys, joka Unescolle syntyy, on se, kun johdetaan maailman lehtivapauden päivää, joka vietetään joka vuosi kolmas toukokuuta. Se oli se päivä, jolloin 21 vuotta sitten joukko afrikkalaisia toimittajia Windhukissa hyväksyi julkilausuman, jossa eh, kehotettiin maailman lehdistövapauden päivän luomista. Maailman lehdistövapauden päivä liittyy siihen, että menetään myöskin Guillermo Canop-palkinto äh, toimittajille, toimittajien järjestöille, jotka ovat osaltaan edistäneet lehdistövapautta jossakin osassa maailmaa. Tänä vuonna tämän palkinto annetaan azerbaidsanilaiselle toimittajalle Eluna Fatulajeville, ja tämä tulee tapahtumaan Tunisiassa, Kartagossa – paikalla ovat korkeimmat Tunisian viranomaiset, presidentti ja pääministeri. Tavallisesti maailman lehdistönvapauden päivän toteuttamiseen liittyy konferenssi, ja joka vuosi konferenssi käsittelee jotakin erityistä aiheita. Tänä vuonna aiheena ovat uudet äänet, tietosvälineiden vapaus auttamassa yhteiskunnan muuttamista. Esityslista suuntautuu siihen, että analysoidaan median roolia yhteiskunnissa, jotka ovat siirtymävaiheessa, mikä on nuorison rooli, uuden tekniikan rooli, sosiaalisessa muutoksessa, mutta samaan aikaan on hyvä mainita juuri tässä, mikä rooli on parlamenttien jäsenillä ilmaisuvapauden varmistamisessa, listapauden varmistamisessa maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa. Unescon toimet tällä alueella liittyy myös kapasiteetin kehittämiseen toimittajakoulutuslaitoksissa ja myöskin toimittajien kouluttamisessa. Ensimmäinen toimi, johon UNESCO ryhtyi välittömästi kansanousun jälkeen, oli toimittajien kouluttaminen raportoimaan vaaleista, koska oli selvää, että kun vuosikymmeniä oli eletty hallintojen alla, joiden oloissa oli vain yksi totuus oli mahdollinen toiminta ja täytyy kouluttaa moniarvoisuuteen ja siihen, miten korostaa eri mielipiteitä ehdokkaiden kesken. Väline, jota UNESCO käyttää työskennellessään maissa, kuten Tunisia ja Egypti, on median kehittämisen indikaattori. Se on metodologi, metodi, joka kehitettiin Unescossa neljä vuotta sitten, jota on sovellettu lukuisissa maissa. Tämä metodi mahdollistaa analysointa ja määrittää ne aukot, jotka täytyy saada täytettyä lehdistövapauden kentässä. Ja se mahdollistaa hankkeiden määrittämisen joita me nyt toteutamme Tunisiassa, Egyptissä ja Jordaniassa. Yhteistyö Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa on hyvin tärkeää Unescolle. Ja välittömästi tapahtumien jälkeen meihin otti yhteyttä moni EUn jäsenvaltio tehdään ehdotuksia hankkeiden rahoittamisesta. Tässä haluaisin mainita Belgian, Bulgarian, Ruotsin, jotka olivat aktiivisimpia antamaan lahjoituksia meidän hankkeisiimme. Ja me työskentelemme heidän kanssaan eri kysymysten parissa. Euroopan unioni tällä hetkellä etsii suurempaa hanketta koko alueelle – joka liittyisi julkisen yleisötoiminnan käynnistämiseen ja UNESCO, jos eh, asiat menevät suunnitellusti tulemaan päätoimenpaneva virasto tässä hankkeessa. Tärkeä merkitys, joka Unescolle, Unescolla on, on tällä hetkellä on työ, joka liittyy toimittajien turvallisuuteen ja se, että taistellaan rankaisemattomuutta vastaan. Ei voida luoda demokraattista yhteiskuntaa, jos toimittajia uhkaillaan, jos toimittajia häiritään tai tapetaan. Viime vuoden syyskuussa me järjestimme YK virastojen keskeisen tapaamisen, joka liittyy toimittajien turvallisuuteen joka heijastui YK toiminta, jossa seurasi YK toimintasuunnitelma, joka koski toimittajien turvallisuutta, joka 90 päivää sen jälkeen, ja jota edisti eh, johtajien johtokunta, joka määritteli Unescon virastoksi, joka johtaa tämän asian osalta toimia. Tähän liittyy lukuisia elementtejä tähän toimintaohjelmaan, jotka pyrkivät parempaan yhteistyöhön eri YK-virastojen kesken näissä kysymyksissä – Ennen kaikkea tämä koskee myös jäsenvaltioita. Yksi niistä on se, että onko olemassa turvallisuusneuvoston roolia, kun on kysymys toimittajien turvallisuudesta konfliktialueiden ulkopuolella. Turvallisuusneuvoston päätöslauselma 17.3.37 38 käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät toimittajien turvallisuuteen konfliktialueilla, mutta nyt me tiedämme, että toimittajia tapetaan enimmäkseen konfliktivyöhykkeiden ulkopuolella, konfliktialueiden ulkopuolella. Ja tämä on yksi avainkysymys meidän suunnitelmassamme. Me haluaisimme nähdä Euroopan unionin olevan mukana, samoin Euroopan parlamentin olevan mukana keskustelussa, koska viime kädessä on yhteiskuntien tehtävä suojella toimittajia, myös hallitusten tehtävä, koska yhteiskunnan täytyy luoda ilmapiiri, joka suvaitsee, ilmapiiri, joka ei suvaitse iskuja, jotka kohdistuvat toimittajiin. Ja niin kuin sanottu, lehdistövapauden päivä tänä vuonna pidetään Tunisiassa. Ja lopuksi haluaisin todeta, että ollaan kutsua Euroopan parlamentin jäsenet Tunisiin, Tunisiaan 3. toukokuuta vapauden päivään, joka käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät tiedotusvälineiden rooliin muutosvaiheessa olevissa yhteiskunnissa. Kiitos puheenjohtaja ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin, joita parlamentin jäsenillä saattaa olla. Ah, yeah. Niin, siitä pari sanaa latviaksi. Kiitoksia tästä alustuksesta. Ja sitten yleisesti olen myönteisesti yllättynyt siitä, että Unesco on niin aktiivinen nimenomaan tällä saralla. Unescossahan on jäsenvaltioita, jotka eivät ole mitenkään lehdistönvapauden edelläkävijöitä. Eli on hyvä, että olette niin aktiivisia Unescossahan on jäsenvaltioita, jotka eivät siis ole edelläkävijöitä lehdistönvapauden alalla. Eli osa näistä konferensseista, joita pidetään Pohjois-Afrikassa, eivät, no ehkä Venäjällä se olisi mahdollistakin, mutta ei ainakaan Kiinassa. Mutta toivotan teille kaikkea hyvää toimintaanne. Minua kiinnostaa tämä alue, koska olin päätarkkailija Tunisian vaaleissa ja me oli, meillä oli pitkän aikavälin tarkkailumissio ja käsittelimme myöskin lehdistönvapauskysymyksiä sitä, miten lehdistössä käsiteltiin vaalia ja niin edelleen. No tässä erityistilanteessa vanha hallinto ei enää ollut vallassa ainakaan poliittisesti, mutta sitten oli erityistilanne ja miten tähän voitaisiin nyt kunnolla puuttua. Meillähän on, oli toimittajia, jotka olivat lojaaleita hallinnolle tietyissä tiedotusvälineissä, ja sitten osa edusti oppositiota. Ongelma, jonka me näimme, huolimatta siitä, mistä he nyt ovat, vanhasta tai uudesta kartista. tehän puhuitte näistä, tästä rankaisemattomuudesta ja toimintojen suojelemisesta, mutta sen lisäksi voisitte aktiivisesti toimia sen suhteen, että olisi kursseja, seminaareja, konferensseja, jotta voitaisiin parantaa toimittajien ammattietiikkaa. Sehän on ongelma monissa siirtymäkauden valtioissa, koska aikaisemmin ei ollut vapautta, joten kaikki monet olivat opportunisteja yhtäältä ja osa julkisti lait- laittomia tietoja. Mutta nyt kun kaikki on vapaata, ihmiset katsovat, että etiikkaa ei ole ja se, mitä he ovat kuulleet, kaikki tiedot, mitä he ovat saaneet, niin ne voi sitten julkistaa tosiasioina. Eli kommentit ja tosiasiat sekoitetaan sanomalehdissä ja audiovisuaalisessa mediassa. Eli pyytäisin, mutta tämä on ehkä, ehkä jo tietenkin tätä, Eli eikö tämän nyt pitäisi olla tärkein painopistealue, jotta voidaan vaikuttaa lehdistön vapauteen, kun toimittajien ammattietiikka kohenee ja hehän tekevät työtään kansalaisille. Ja silloin kansalaiset voivat luottaa uusiin tiedotusvälineisiin, koska ei ole mitään järkeä siinä, että kun on vapautta, että nyt nykyaikanakaan lehdissä ei kirjoiteta totuutta. Eli mitä tälle asialle voitaisiin tehdä? Thank you. Uh, thank you for your... Kiitos. Kiitos siitä, että olette paikalle ja kiitos puheenvuorostanne. Kun minulla on kokemusta diktatuurista, niin todellakin voin korostaa sitä, kuinka tärkeää on ilmaisuvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus demokratian varmistamisessa. Tämähän on ensimmäinen tärkeysjärjestyksessä. Ilmaisun vapaus ensimmäisenä ja tiedotusvälineiden vapaus siinä heti sen yhteydessä. Jos diktatuuriin palattaisiin, niin tätä nimenomaista vapautta ei silloin kunnioitettu. Arvostan Unescon työsarkaa ja valtavaa roolia tässä työssä, kun se lisää tietoisuutta ihmisoikeuksista, korjaa käsityksiä, joita vallitsee eri kulttuureista ja sivilisaatioista. Ihmisoikeudet ovat todella universaaleja saavutuksia ja oikeuksia, ja niitä ei kansalta voida riistää. Tässä hengessä haluaisinkin pyytää teiltä lisätietoja siitä, mitä te jo tällä hetkellä teette Libyassa. Libyassahan vaaditaan kyllä todella vielä paljon työtä. Ja mitkä voisivat olla hyödyllisiä ponnisteluja Pariisin konferenssin näkökulmasta. Miten olette voineet toimia muualla Afrikassa? Afrikassa nousee esille valtavia ongelmia ilmaisunvapauksen tiimoilta, mutta UNESCO ei kuitenkaan näyttäydy toimivaan aivan siihen suuntaan kuin mihin toivoisimme. Kun ajattelemme UNESCOa ja Obiankia, nyt on todettu, että maksettaisiin palkinnon nimeäminen hänen mukaansa ja miten UNESCO tässä voisi reagoida? Entäpä sitten vuorovaikutus Afrikan unionin kanssa tässä yhteydessä? Afrikan unionin äh, pääpaikka on Etiopiassa ja siellä äh, nimenomaan äh, toimittajat kärsivät sorrosta ja häirinnästä. Siellä toimii journalisteja, etiopialaisiakin, joita on sanoittain vangittu aivan naurettavista syistä, naurettavin syytöksin. Tämä on aivan epäjohdonmukaista sen suhteen, mitkä ovat kyseisen maan velvoitteet. Sitten Azerbaidžanista. On hienoa, että palkinto myönnetään aserbaidsanilaisille journalisteille, kun otamme huomioon Eurovision laulukilpailutilanteen. Mehän vetoamme kaikkiin Azerbaidžanissa niin, että ilmaisuvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden puolesta taisteltaisiin ja, ja huolehdittaisiin niistä, joita vainotaan. Eurovisio laulukilpailu on hyvä tilaisuus kiinnittää huomiota tilanteeseen ja varmasti Unescossa te toimitte juuri näin myös tämän palkinnon ohella. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Herra Karklins, teillä on puheenvuoro. Thank, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia parlamentin jäsenille näistä kysymyksistä. Eli Gaaler, olen täysin samaa mieltä siitä, että toimittajien ammattietiikka on hyvin tärkeä siirtymävaihe maissa. Me aloitimme hankkeilla, joilla puututtiin toimittajien välittömiin tarpeisiin näiden tapahtumien jälkeen ennen vaaleja. Eli millä tavalla voidaan nyt heijastella tämän maan poliittista keskustelua ennen vaaleja. Näin tehtiin Tunisiassa ja Egyptissä. Ja sitten olosuhteet on luotu työlle instituutioissa, koska Unescolla ei ole kapasiteettia suoraan puuttua toimittajien koulutukseen. Me kehitämme kapasiteetteja ja instituutioita, jotka sitten kouluttavat toimittajia. Ja meillä on kansalaisjärjestöjä kumppaneina, jotka voivat sitten puuttua yksittäisiin kysymyksiin. Neljä vuotta sitten UNESCO kehitti mallin toimittajakoulutukselle, joka on pohjana toiminnallemme kapasiteetin kehittämiseksi toimittajakouluissa – myöskin tällä alueella. Ja tässä ohjelmassa, tämä ohjelma on käytössä noin 60 koulussa 50 maassa, ainakin Marokossa ja Egyptissä. Ja yksi asia, josta myöskin puhutaan Tunisias konferenssissa, liittyy toimittajien ammattietiikkaan, koska se on nimenomaan keskeinen kysymys. Me vielä emme toimi Libyassa. Vastaan nyt tässä Gomesin kysymykseen, koska turvallisuustilanne ei vielä ole riittävän hyvä. Mutta me valmistelemme jo työtämme Libyassa. Ja niin kuin Tunisiassa, ja Egyptissä ja Jordaniassa me ensin arvioimme tiedotusvälineiden tilannetta käyttämällä Unescon indikaattoreita ja sitten sen pohjalta mietimme, miten etenemme. Tällä hetkellä meillä ei ole resursseja käynnistää mitään toimintaa Libyassa, koska ketkä lahjoittajat eivät ole kiinnostuneita tällaisten hankkeiden rahoittamisesta, mutta varmasti esimerkiksi Italiasta sitten löytyy kiinnostusta. Sehän on perinteisesti ollut kiinnostunut Libyasta. Afrikka on Unescon toiminnan keskiössä myöskin ilmaisunvapauden ja lehdistökysymyksissä. Meillä on hallitusten välinen mediakehitysohjelma, ja viestintäohjelma. Ja tämän ohjelman puitteissa noin 50 prosenttia kaikesta toiminnasta liittyy afrikkalaisiin hankkeisiin. Tämän hankkeen käynnistyttyä yli 100 miljoonaa dollaria on suunnattu yli 1500 eri hankkeelle ja valtaosa siis näistä Afrikassa. Meillä on suhteita Afrikan unioniin ja meillä on läheistä yhteistyötä erityisraportoijan kanssa vapa- ilmaisuvapauskysymyksissä Meillä on yhteistyötä ja edistämme lehdistön vapautta. Meillä on suhteita moniin afrikkalaisiin hallituksiin lainsäädäntökysymyksissä, erityisesti mitä tulee tiedon saatavuuteen – Sehän on toimintamme keskiössä Afrikassa tällä hetkellä. Sitten tiedotusvälineiden kehittäminen ja toimittajakoulutus. Meillä on Afrikassa toimittajakouluja 20 koulua. Huippu korkeakoulua ja niiden toiminta pohjautuu Unescon toimittajakoulutusmallille. Ja näissä kouluissa sitten koulutetaan afrikkalaisia toimittajia. Sitten tämä Obiang-palkinto. No, se ei mitenkään liity ilmaisunvapauteen. Obiang-palkintoa ehdotti päivätasan Ginean valtuuskunta ja se hyväksyttiin sitten yksimielisesti kaikki jäsenvaltiot tukivat tätä. Tämä tapahtui vuonna 2009. Eli sen jälkeen johtokunta on käsitellyt tätä asiaa moneen kertaan ja keskustelu hyvinkin vilkasta eri valtuuskuntien välillä. No sitten konsensusta ei löytynyt ja sitten lopuksi johtokunta äänesti tästä kysymyksestä – ja palkinnon nimi muutettiin, mutta yksimielisyyttä ei saatu aikaan. Ja enemmistö sitten äänesti sen puolesta, että nimi muutettiin. Sitten Azerbaijan, mutta myös muut maat UNESCO olisiko pääsihteeri tuomitsee toimittajien surmaamisen systemaattisella tavalla. Sitten muut kysymykset, jotka liittyvät toimittajien vapauksiin. Me emme välttämättä julkisesti kommentoi näitä asioita, mutta me teemme hiljaisesti työtä hallitusten, valtuuskuntien ammattijärjestöjen kanssa niissä maissa, joissa katsomme, että UNOSKON panoksesta olisi hyötyä, kun edistetään lehdistön vapautta. Tämä koskee myöskin entisiä neuvostotasavaltoja, ja me olemme aktiivisesti toiminnassa myöskin tällä alueella, kun kyse on lehdistön vapaudesta. Kiitoksia. Kiitos. En ollut tietoinen käytännön työstä, jota UNESCO tekee tällä alueella. Siksi on hyvä, että pyrimme harjoittamaan lähemmän yhteistyötä, lähemmän yhteistyötä näissä kysymyksissä liittyy ennen kaikkea lainsäädäntöön, joka liittyy mediakysymyksiin eh, Tunisiassa ja Egyptissä. Ja ennen kaikkea ajatellen myöskin teidän ohjelmien, jotka liittyvät julkisen yleisötoiminnan sektoriin, joka on hyvin tärkeä asia. Ehkä saamme tässä aikaiseksi yhteistyötä, niin että parlamentti voi tukea sitä, että pyrimme myös hyödyntämään kapasiteetteja parlamentissa tässä kysymyksessä, joten tämä voisi olla hyvä asia. Voisimme löytää hyvää yhteistyötä. Sain juuri kuulla, että maailman lehdistövapauden päivänä vuonna 2013 tapahtuma järjestetään Euroopan parlamentissa kenties. Tätä siis ollaan selvittämässä. No hyvä. Toivomme, että saatte tämän 2013 myöskin Sahropakinto täyttää 25 vuotta, joka myös suojelee, joka liittyy ihmisoikeuksien puolustamiseen, mutta myös sananvapauden puolustamiseen. Tämä voisi olla hyvä yhteensattuma. Ehkä pitäisi pohtia tätäkin asiaa vielä miten voidaan hyödyntää kumpaakin tapahtumaa ja saada aikaan kunnollisia tuloksia sitten. Kiitoksia kovasti ja toivottavasti vain pian uudestaan, että saamme aikaan yhteistyötä. Kiitos. The meeting is closed. Kokous on päättynyt.